auttaa meitä niin, että voidaan tasapainottaa komission ehdotusta. Se on tehnyt tästä järjestelystä eh, investointien tukijärjestely, mutta olisi parempi, että pystyttäisiin eh, kysyntää tukemaan sillä paremmin ja tässä kyllä jo on kulunutkin. Minun mielestäni niin Berg sitten välitämme ulospäin markkinoille selkeän viestin siitä, että EU on oppinut kriisistä ja ottanut käyttöön välineitä, järjestelyjä, jotka ovat käytettävissä sitten, kun seuraava kriisi tulee. Eli että olemme valmiina seuraavaan kriisiin, koska kyllähän se jossain vaiheessa tulee. Ja näin voimme reagoida vähintäänkin. Ja vielä parempi asia, joka on täysin välttämätön välineessä, on sen automaattisuus, koska ilman tätä automaattisuutta tämä väline ei toimi. No 30 miljardia euroa koko euroalueella ei ole valtava suuri väline eikä sillä ole suurta vaikutusta, mutta ehdotuksessahan parlamentti tulee tätä lisäämään ja täytyy sanoa, että tämän täytyy olla omien varojen katon alla kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, niin omien varojen kattoa täytyy, se täytyy, täytyy säilyttää. Eli automaattisuus on hyvä, tämä summa on huono, se on riittämätön ja todella sitten ensimmäistä kertaa meillä on nyt tällainen työttömyysvakuutus, kun ajatellaan jäsenvaltioita, niin parlamentti tekisi kyllä suuren virheen, jos se ei tähän asetukseen tätä ulottuvuutta lisäisi. Kiitoksia. Sigrid Muresan. Seuraavaksi Sigrid Muresan. Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Ensinnäkin Ekonin puolesta haluan kiittää Perenssiä ja Bögeä siitä, että olette jatkaneet sitä työtä, jonka aloitimme viime vuonna, kun puhuimme euroalueen fiskaalikapasiteetista. Haluaisin aivan alkuun sanoa, että mietinnössä edellytetään myös komissiolta säännönmukaista raportointia Euroopan parlamentille – ESFstä. Me todellakin haluamme, että parlamentti saa vahvan roolin tässä. Toiseksi olen yhtä mieltä ehdollisuuselementin kanssa. Tietysti tarvitaan makrotaloudellista ehdollisuutta ja tietenkin tarvitaan, tai siis poliittisesti tärkeä elementti on myös ehdollisuus, joka liittyy Euroopan arvojen kunnioittamiseen. Eli jos jokin maa kuuluu artiklaan 7 menettelyn piiriin, silloin voidaan evätä avun antaminen. Eli tämä on tärkeä ehto. Ja tästä täytyy vielä keskustella tulevina viikkoina. Haluaisin myös kiinnittää huomionne tiettyihin seikkoihin, joista haluaisin vielä lisää keskustelua kollegoiden esittelijöiden kanssa ja vähän selvitystäkin. Ensinnäkin tämä lähentymis asia, konvergenssiasia. Olen tietysti tällaisen lähentymiskoodeksin kanssa yhtä mieltä, mutta sen ei tulisi korvata olemassa mukaan fiskaalilainsäädäntöä. On tietenkin kunnioitettava tätä konvergenssia, mutta sen täytyy olla lisänä sille, että kunnioitetaan fiskaalisääntöjä. Maata täytyy auttaa, jos se on ongelmissa, mutta vain jos se on noudattanut sääntöjä, ei sen takia, että se on rikkonut sääntöjä. Ja tällähän viitataan konvergenssikoodeksiin, joka keskittyy tiettyihin tärkeisiin kriteereihin. Meidän tulisi ehkä tietää vielä vähän enemmän näistä kriteereistä. Jos tietäisimme, niin se olisi hyvä asia. Sitten komission ehdotuksessa on myös käsite siitä, että korkotuet tulisi alistaa saatavuuteen. Eli jos vakautusjärjestelyrahastossa on riittävästi varoja. No, ensimmäinen kysymys kuuluukin, mistä maksut tulisivat, jos tällaista saatavuutta ei olisi? Tietysti komission ehdotus on hyvä ja toki haluamme maksaa, mutta jonkinlaista saatavuutta tulisi olla. Ja sitten tämä liikkeelle laskemismekanismi, se on puhuttanut aika paljon. Siitä keskusteltiin paljon. Siitä keskusteltiin paljon. Kyllä tämä sääntöjen noudattamisedellytys on mukana. Seuraava. Näitä puutteita. Parahin edustaja Böge, arvostan teitä henkilönä kovasti, mutta olisin toivonut kyllä EPPn leimaa tähän tekstiin. SDn leiman tunnistan siitä oikein erinomaisesti. Tämä teksti valehtelee. Se suojelee investointimekanismeja suurilta epäsymmetrisiltä häiriöiltä, shokeilta, mutta kun ajatellaan rahoituskriisiä, niin rahoituskriisihän oli symmetrinen shokki. Rahoituskriisi iski kaikkiin euroalueen maihin. Ei tässä ollut äh, epäsymmetrisyydestä puhettakaan. Ja se, että nyt puhutaan epäsymmetrisestä shokista jopa johdantosan kappaleessa, sanotaan, että rahoituskriisi oli epäsymmetrinen shokki, mutta se ei ole, se, se, se on vale, se ei pidä paikkansa, sitä käytetään vaan nyt tekosyynä tällaisen välineen käyttöönottoon. Ja nähtävästi kohesiopolitiikkaa varten tarvitaan äh, epäsymmetrinen shokki, mutta rahoituskriisi ei sitä ollut, eikä tässä edes yritetä määritellä, mikä, mikä oikeasti todellisuudessa on epäsymmetrinen shokki. Tämä on myös ähm, epämarkkinataloudellinen ehdotus, koska eh, korkotukea maksamalla halutaan jäsenvaltioita auttaa. Se on eh, suunnitelmataloudellinen, koska se on automaatti kriittinen eikä ole aiettakaan tarkastella investointihankkeiden kannattavuutta. Kyse on yksinomaan siitä, että volyymiä, volyymiä pyritään saamaan ulos siitä huolimatta, ovatko nämä investoinnit kannattavia vai eivät. Tämä ei liity markkinatalouteen millään tavalla. En myöskään ole Böken kanssa samaa mieltä, kun hän sanoo, ja Peres sanoi vastaavaa, että että meillä olisi hyvin pohdittu, perusteltu aktivointimekanismi ehdotuksessa. Päinvastoin. Kun puhutaan korkeasta työttömyystasosta, niin kyse on ei sokista, vaan talouden reaktiointikyvystä. Ja kun taloudet voivat olla joustavampia tai vähemmän joustavia, niin tietenkin kun shokki kohdistuu maahan, jonka työmarkkinat ovat joustavat, maa pystyy sopeutumaan paremmin, mutta jos on kyseessä maa, jossa on epä on hyvin jäykät, joustamattomat työmarkkinat, jossa rakenneuudistuksia ei ole toteutettu, niin tilanne on täysin toinen. Eli ne maat, jotka eivät ole kotiläksyjään tehneet, saavat tässä lisäkannustimen olla niitä tekemättä. Joten puheenjohtaja, usein ei pohdita ollenkaan sitä, minkälainen on suhde julkisten investointien tukemisen välillä ja investointien, joilla väitetään olevan eurooppalaista lisäarvoa, jota ei myöskään ole määritelty. Ja sitten investointipankki ja sen yksityinen rahoitus. Tämä ei ole markkinataloudellinen ehdotus, se perustuu valheeseen ja sitä emme mitenkään voi hyväksyä. Kiitos. Thank you. Thank you for... Kiitoksia kovasti, että me sosialistit saamme vähän toivoa, koska jotkut sanovat, että IMF e on sosialistinen järjestelmä ja USAkin on <laughs> sosialistinen maa. Ja me elämme tässä sosialistisessa maailmassa ilman, ilman että edes ymmärrämme sitä. On hyvä oppia uusia asioita. Urmas Pait on seuraava. Por de Alde. Alden puolesta, eikö? Tremosa sitten. Grazie, presidente. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Viime keskustelun kommenttini valossa totean, että tehän tiedätte, että liberaaliryhmässäkin on erilaisia näkemyksiä. Mehän tulemme eri maista, eri kulttuureista ja haluaisin huomauttaa, että liberaalille painopiste on myös se, mitä kollega Muressan sanoi. Eli meidän täytyy ottaa huomioon myös makrotalouden ehdollisuus siinä mielessä, että tässä mietinnössä, tähän mietintöön täytyy sisällyttää se, mistä puhumme, kun puhumme riskien jakamisesta ja riskien vähentämisestä. Joten Totta kai monet ryhmäni jäsenet ovat kuulolla sen suhteen, että jonkinlainen yhteysrakenne uudistuksiin ja tähän Fiscal Compact-sopimukseen tulisi olla. Haluaisin vielä selittää yhden asian USAssa. Muistanette, että jokin vuosi sitten presidentti Obama pelasti General Motorsin, joka on autoyhtiö mutta Obama ei pelastanut Detroitin kaupunkia, City of Detroitia, siksi, että silloin kun, että tuolla tuo vuosituhannen lopu, lopussa keskusteltiin liittovaltion velasta ja siitä, että yhtäkään valtiota ei pelastettaisi. Eli meidän täytyy myös pohtia sitä, miten voimme näitä omia ajatuksiamme kehittää. Monet ryhmän jäsenet haluavat liittää tiettyjä ehtoja tämän rahaston toteuttamiseen. Ja nyt puhuin vähemmän kuin viimeksi. Thank you. Sepä hyvä. Hortisolle vihreiltä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja luvallanne. Ehkä käytän myös kollega Philip Lambertin ajan. <laughs> Oliko tämä laina vai ihan suora tuki? Tämä on palvelus, minkä hän tekee minulle. Eli 20 sekuntia pois siitä jo meni. Eli minä halusin nopeasti ottaa sille viisi seikkaa. Ensinnäkin tämä koko. Mekin olemme sitä mieltä, että 30 miljardia 2021-2027 kaudelle on liian alhainen summa, jos tarkoituksena on, että EU saisi välineen, jolla voidaan toimia epäsymmäisten shokkien edessä ja siksi pitäisi olla ainakin yksi prosentti BKTLstä euroalueella. Tämä olisi 120 miljardia ja se sitten tarkoittaisi noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä esittelijä tässä esittävät tarkistuksissaan 19. Ja tämän lisäksi me puolemme sitä, että lainojen lisäksi annettaisiin tukia, koska ne vakauttaisivat paremmin. Ja sitten ehdollisuudesta olemme sitä mieltä, että rahoitussääntöjen noudattamisen lisäksi pitäisi olla eh, mahdollista ottaa mukaan ympäristö- tai e, sosiaalivaatimuksia. Esimerkiksi tämä EU 2020 tavoitteet pitäisi saavuttaa ja oikeusvaltio e, ehto pitäisi ottaa myös näihin ehtoihin mukaan. Ja kolmanneksi indikaattoreista. Indikaattoreita, joita käytetään laukaisuna tekijöinä, jotta pääsee ohjelman käsiksi. Ja nämä määrät, niitä pitäisi eh, tarkastella uudelleen. Jos on kumulatiivisia ehtoja, niin tämä on liian rajoittava, erityisesti niille maille, joissa eh, viimeisen 16 vuosineksen aikana on ollut eh, korkea työttömyys, näin siis viimeisen viiden aikana. Meidän mielestämme pitäisi saada pääsy tähän välineeseen, ainakin niin, että meidän pitäisi sulkea pois ne, joilla työttömyystaso on keskiarvoa ylempänä, niin ei pitäisi välttämättä näitä kahta ehtoa täyttää. Ja sitten seuraava kommentti liittyy investointien luonteeseen tietysti. Me haluamme vihertämistä. Haluamme, että tukikelpoisia hankkeita, niiden, niiden on oltava vihreitä ja pitää olla mahdollista myös ottaa jotain sosiaali- ja työllisyys- Eh, yhtiön mukaan investointeihin. Ja lopuksi sitten, mitä julkiseen velkaan tulee, olemme sitä mieltä, että rahoitusmäärät, jotka tästä välineestä annetaan eh, jäsenvaltioille, ne pitäisi sulkea pois julkisen velan laskusta. Ajatuksena on, että voitaisiin mm, pääoman muodostuskautena näitä varoja käyttää. For the GUE. Onko GUEsta puhujia paikalla? Ei. En näe FDDtäkään, YFFästä. Marko Zanni. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Yritän tässä kommentoida sellaisia kohtia, joiden johdosta tämä ohjelma ei välttämättä pysty ratkaisemaan ongelmia euroalueella. Ja aiemminhan on monesti yritetty ratkaista rakenteellisia ongelmia ikään kuin kasvainta yritettäisiin parantaa laastarilla. Lukehan jo viittasi siihen, että tämänkaltainen väline ei sovi ratkaisemaan epäsymmetrisiä häiriöitä, eikä se pysty tällaista suurta kriisiä ainakaan ratkaisemaan – Tässähän on kyse sellaista shokista, häiriöstä, joka koski koko mannerta ja sellaiseen ratkaisemiseen se ei kyllä kykenisi. Ja kun puhutaan sellaisesta ongelmasta, joka normaalissa maassa voidaan ratkaista rahapolitiikan keinoin, pohditaan esimerkiksi työttömyyden tasoa ja niin edespäin, ja miksi pohditaan, miksi työttömyys ei ole samoilla linjoilla odotusten kanssa ja niin edespäin, äh, niin äh, yksi äh, instrumentti voi tähän pystyä tällaisen ongelman ratkaisemiseen, mutta toinen ei. Ja sitten tämä ehdollisuuskysymys mielestäni tässäkään tapauksessa ei osuta ihan oikein, oikeaan, koska jäsenvaltiot varmasti ovat eh, joskus eh, ei, haluttomia käyttämään tätä eh, välinettä. Ja sitten jos puhutaan jäsenvaltioiden veronmaksajien tilanteesta, tähän saakkakaan jäsenvaltioiden veronmaksajat eivät ole kauhean hanakasti halunneet kaivaa kuvettaan tällaisiin rahastoihin. Ja nyt kun on tällainen instrumentti, joka ei välttämättä edes kykene ratkaisemaan ongelmia, niin vielä vähemmän. Sitten Catch the Eye. Kaksi puheenvuoropyyntöä jo toistaiseksi. Onko vielä muita? Kalve ah, kalve Jambon, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, meillä on kolme ajatusta vain. En halua tässä liikaa aikaa käyttää. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä edustaja Lykki sanoi, tämä kriisi on ollut symmetrinen shokki Euroopan kannalta tai euroalueen kannalta, mutta Euroopan ja euroalueen sisällä vaikutukset ovat olleet epäsymmetrisiä ja näihin meidän on puututtava. Täällä Allen, toinen espanjalainen edustaja, puhui Detroitista, mutta Kaliforniakin on saanut apua, kun siellä on ollut täydellinen konkurssi. Siellä on ollut kyllä keskuspankin edustaja asioita kaikkia menee tarkastelemassa. Mutta kun minä nyt tässä valmistelen työllisyysvalikunnan lausuntoa, niin katson asioita työllisyyden näkökulmasta. Jopa eettisesti on sanottava, että tässä on todella pieni määrä varattu tähän. Tämä on todella järkyttävän pieni määrä, mitä kaikkeen käytetään. Mutta jos ajatellaan sitä mitä Irlannissa käytettiin viimeisen kriisin aikana, niin ei tämä nyt ole mitään rehellistä toimintaa, jos näin tehdään. Ja sitten täällä puhuttiin kysynnästä ja automatiikasta, ja minä tietysti olen huolestunut sosiaalista seurauksista, ja minun on sanottava, että jotta voitaisiin kysyntää tukea, niin olisi tärkeää laajentaa sosiaalista kannalta näitä hälytysmerkkejä. Esimerkiksi jos köyhyys jatkuvasti kasvaa. Minä halusin tämän mainita ja haluan onnitella eh, esittelijöitä. Minä tässä opin kovasti tästä työstä. Gracias, presidente. Sin duda lo más... Kiitos puheenjohtaja aivan epäilemättä. Merkittävintä tässä on se, niin kuin Beres sanoi, tämän automaattinen vakauttaja, todella aidosti automaattinen. Ja ongelma on se, että kun kyse on investointien vakautusjärjestelystä, niin investoinneillahan on varsin pitkä kypsymisaika. Äh, hankkeet valmistellaan, äh, niiden rakenne suunnitellaan äh, ja rahoitus kerätään. Eli tällainen Ähm, vakautusjärjestely vaatii todella tätä automatismia, koska aina on, menee aikaa sen välillä, kun suunnitelmat tehdään ja varat sitten todella investoidaan. Eli olisi parempi, että tämä automatismi varmistettaisiin todella ja siksi katsomme, että tästä mallista tulisi tulla työttömyysvakuutusmalli, koska näin järjestelmä olisi aidosti automaattinen. Jos toisaalta haluamme investointeja vakauttavan järjestelyn, meidän tulisi säilyttää ohjelmassa, EU-investo-ohjelmassa jonkunnäköinen asymmetrinen antisyklinen järjestely, joka mahdollistaisi sen, että että eh, Invest EU-ohjelmalla olisi eh, sellainen ulottuvuus, joka varmistaisi investointien eh, nopeuttamisen ja että varat saataisiin kulutukseen niin, että tällainen antisyklinen vaikutus saataisiin aikaan. Kiitoksia. Haluaisin onnitella molempia esittelijöitä jotka ovat nyt kolmen vuoden ajan seur- tehneet, seuranneet tätä tilannetta, toimineet väsymättä. Heidän asiantuntijuutensa on todella merkille pantavaa. Ja mitä tähän komission ehdotukseen tulee, niin tähän saakka Euroopan unioni ei ole pystynyt saman aikaan sellaista välinettä, joka on tilanteen tasolla. Meillä on yhtenäisvaluutta, meillä on emu, meillä on eurovyöhyke, mutta eurovyöhykkeen hallinnointi on edelleenkin hyvin haurasta. Eikä olla välttämättä aja, tilanteen tasalla, jos vaikka huomenna tulisi jokin suuri häiriö, ja riskejähän on, niin jokin 30 miljardia, sehän on ihan pieniä pähkinöitä. Eli miten vastataan mahdolliseen kriisiin? Siitä se on se kysymys. Ja haluan kiittää molempia esittelijöitä. He ovat tehneet kovasti työtä, mutta edelleenkin tarvitaan muutosta, jotta valtioiden ja hallitusten päämiehet vielä muuttaisi, muuttaisivat toimintatapojaan. Kiitoksia. Tässä kollega on jo sanonut monia sellaisia asioita, jotka itsekin halusin sanoa. Ne, kun ajatellaan absorptiokapasiteettia, sitä miten voidaan vastata epäsymmetrisiin häiriöihin, niin tarvitaan automaattisia vakauttajia ja ne tulisi käynnistää – Pyytäisin varjoesittelijöitä pohtimaan sitä, mikä olisi tehokkain väline toteuttamaan se tavoite, joka teillä selvästikin on yhteinen. Komissio ja sitten vielä kaksi esittelijää. Uh, chairman, uh, we would like... Kiitos puheenjohtaja. Meillä kiittää esittelijöitä tästä hyvin myönteistä valoista lähestymistavasta tähän komission ehdotukseen. Tässä on selvästi ymmärretty, mistä on kyse. Tämä on ensimmäinen konkreettinen askel Euroopan toimielimiltä saada aikaiseksi kollektiivinen tukimekanismi, jolla ilmaistaan solidaarisuutta euroalueen välillä, jolla on epäsymmetrisiä shokkeja, kun valuuttakurssitasoitusmekanismit mm, on luovuttu. Ja tämä on nopea automaattinen järjestelmä autetaan sellaisia maita, joissa varat hoidetaan hyvin ja jos tulee joku tällainen tapahtuma, jota ne e, eivät pysty hallitsemaan, niin ennen kuin pitää mennä tällaiseen e, rakennetukiohjelmaan. Eli tällaisia epäsymmetrisiä shokkeja tulee jatkossakin. Niitä on tullut aikaisemmin. Meillä on ollut kiinteistön romahduksia, on pieniä Itä-Euroopan e, maita euroalueella, missä on hyvin vaikeita mm, naapurialueita. Tähän pitää varautua ja Euroopan parlamentissa tämä mietintöluonnos kyllä menee oikeaan suuntaan. Haluaisin kiittää tästä erityisesti, mitä tulee tähän työttömyystukiapuun. Tämä ajatus on saamassa mm, eh, kannatusta joissain pääkaupungeissa ja ollaan todellakin sitoutuneita nyt tähän aloitteeseen. Komissio aikoo olla hyvin rakentava ja aikoo huomioida nämä ajatukset ja tässä mielessä pitää lähteä liikkeelle oikeasta oikeusperustasta. Pitää välttyä siltä, että tämä keskittyminen työttömyysturvatukeen vaikuttaisi automatismia, eikä haluta myöskään muuttaa kansallisia työttömyystukijärjestelmiä, mutta me kuitenkin lähdemme parlamentin ja jäsenvaltion viitattomalle tielle, jos täällä halutaan lähteä, mitä tulee budjetin kokoon. Tämä ei ole ainoa väline, joka meillä on kriisiä varten. Tarkoituksena on julkisen eh, investoinnin vakauttaminen ennen kuin kriisi iskee maahan. Meidän on käytettävä hyväksi eh, niitä mahdollisuuksia, mitä on nykyisen MFFn puitteissa, mutta luotamme siihen, että tämä voisi olla hyödyllistä, jos halutaan vakauttaa ainakin 10 prosenttia julkista investointia. Eli tämä on osa ratkaisua, tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Ja lopuksi pidämme oikein hyvänä edustaja Beresin hyviä eh, selityksiä, jotka liittyvät tähän eh, tuen antamiskynnyksen ylittämisen ja sitten nämä eh, tukikelpoisuuskriteerit on varmistettava se, että tässä keskitytään niihin maihin, joissa varanhoito toimii parhaiten. Haluan pitää tämän yksinkertaisena. Kiitos parlamentille siitä, että tätä asiaa on viety eteenpäin. Kiitoksia, Heböke. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin eh, eh, professori Luke, tosiaan ryhmäni ei ollut yhdellä linjalla, kun oma-aloitteisesta mietinnöstä äänestettiin. Suurin osa oli kuitenkin minun rinnallani ja mielestäni hyvä, niin olen siitä iloinen. Ehm, Klaus Regling, joka todella on asiantuntija, samoin kuin kansainvälinen valuuttarahasto, samoin professori Wurst Münchenistä, ehm, Nämä ovat kyllä ihan korkean tason seuralaisia. Itsekin olen pikkuisen ehm, taloustiedettä opiskellut. Tiedän kuitenkin, että se ei ole luonnon tiedettä konvergenssista. Oma-aloitteisessa mietinnössä Sigrid Murasan todetaan, että konvergenssikoodi hyväksytään vakaus- ja kasvusopimuksen lainsäädäntöprosessissa. Kyllä, tämä saa tulla mukaan. Se voidaan kyllä selvemmin tässäkin tekstissä kirjata ylös, ei siinä mitään. Ja me olemme sitten ottaneet äh, tämän äh, käynnistäjän mukaan, koska äh, asiantuntijoiden kommentti oli se, että jos automatismia halutaan, niin tämä on sitten se metodi, joka toimii kaikkein parhaiten. Voimmehan me keksiä vaikka mitä, mutta jos keksintömme eivät toimi, niin niistä ei ole mitään hyötyä. Se, mitä me tässä olemme nyt tehneet, meidän tarkistuksemme ei suinkaan tarkoita sitä, että me kannattaisimme työttömyysturvavakuutusta. Se on edelleen kiistanalainen kysymys ja oma-aloitteisessa mietinnössä on myös näin. Arbeitslosenversicherung, ich will da auch die Experten zitieren, mit denen wir gesprochen haben. Ja, sagen die, das ist eine